Tämä on täten vahvistettu. Perussopimusvaliokunta ehdottaa artiklan 17 kohta 3 työjärjestön mukaan muutoksia liittyen kirjallisiin kysymyksiin. Tämän tekstin te löydätte Seans Direct-sivustolta. Ja mikäli tähän ei tule mitään huomautuksia ryhmältä tai 14 jäseneltä huomen aamun kello 10 mennessä, tämä katsotaan hyväksytyksi. Ulkoasioiden valiokunta on tehnyt oikaisun parlamentin